Okay, everybody, we'll open the... Huomenta kaikki aloitamme kokouksen, jos sopii. Jos mennään liian nopeasti eteenpäin, voidaan pitää pieni breikki ennen äänestystä. Ensin voimmeko hyväksyä esityslistan, onko muutoksia, kukaan ei ehdota minkäänlaisia, joten siirrytään puheenjohtajan ilmoituksiin. Tämä on erittäin tärkeää, koska tässä kohtaa kerron valiokunnalle tämänhetkisestä kolmikantaneuvottelusta. Sen jälkeen, kun viimeksi tästä kerroimme, niin sen jälkeen on tapahtunut aika moniakin trilogia ensinnäkin kansallisella ja alueellisella tasolla. Minä olen tässä asiassa myös Anteeksi, Tileistä on kysymys. Minä olen esittelynä. kesäkuussa oli ensimmäinen trilogia hyvä edistys saatu aikaan, monia kompromisseja on saatu aikaan lainsäädäntöosuudessa ehdotusta ja liitteessä A. Se on lähes loppuun viety. Seuraava trilogi on tarkoitus tarkoittaa että 21. tai 22. kesäkuuta. Siellä keskitytään liitteeseen B. Omnibus 2. Trilogi tästä on saanut jonkun verran edistystä aikaan. Aikaisemmin tällä viikollakin oli kokous, mutta sopimus päätavoitteesta omnibusissa nimittäin sovelletaan, sol, linja otetaan solvessi kaksi uuteen asetukseen. Siihen oli vielä päästy. Komissio on erittäin tiukkana sen suhteen, että voitaisiin käyttää teknisiä sääntelystandardeja, vaikkakin muissa vastaavissa lainsäädäntöosuuksissa tällaiset standardit samanlaisissa säädöksissä on jo sovittu. Jotta tämä umpikui saataisiin avautuksi, komissio on kutsunut seuraavan trilogin 20. kesäkuuta koolle. Muita kysymyksiä on johtanut kappale valtion velasta, tarve korrelaatiotaulukoille, tulostauluille tai jotakin muita kompromisseja tästä aiheesta. Sitten, sitten puhutaan myös pitkän aikavälin takkuista ja investoinneista. Me olemme tällä viikolla pitäneet myös ensimmäisen trilogin Euroopan äh, riskirahoituksesta ja yritysrahastoista. Tämä pidettiin 4. kesäkuuta. Näitä trilogia pidetään yhdessä, koska päällekkäys kahden asian välillä on sellainen ensimmäinen, ensin keskusteltiin, ensimmäistä kertaa keskusteltiin ja verrattiin Ekonin ja neuvoston tarkistuksia. Tämä on, saatiin mielestäni hyvää edistystä aikaan ja seuraava trilogi pidetään Strasbourgin viikolla 12. kesäkuuta tällä viikolla. Jo nyt meillä on kaksi trilogia ja tänä iltapäivänä pidetään kolmas CRRstä pääomavaatimusdirektiivistä. Me olemme edistyneet tässä tämän tiivistä työtä vieläkin käymme läpi itse direktiiviä, mutta olemme läpi käsittämässä näitä ristiriitaisia kysymyksiä nyt ja yritämme saada aikaan yhteisymmärryksen näistä jäljellä olevista hankalista paikoista, josta ei ole yhteisymmärrystä vielä. Joten työ siis jatkuu tässä asiassa. Monia muita trilogoja on tulossa mukaan lukien yksi tänä iltapäivällä ja ensi viikolla tulee lisää sitten Strasbourgin viikolla. Tässä siis trilogeista. Uskon, että tässä vaiheessa ilmoituksiani haluaisin vielä sanoa, että minun huomioni on kiinnitetty siihen, että meillä on aika eksoottista postia tullut joiltakin lobbaripiireiltä mukaan lukien videolähetyksiä. Jotkut jäsenet pitävät tätä hiukan epätavallisena toimintana. Sven, halusitko sinä kommentoida? Ich wollte nur kurz... Niin, minä halusin vain lyhyesti sanoa, että minun mielestäni tällaisen videoskriinikorttien lähentäminen, jossa on siis mahdollisuus kuvan ja äänen vastaanottamiseen, niin se on kyllä liikaa. Ei se haittaa, jos lähetetään – postissa kunnollisesti tällaisia, että ne voidaan myös kierrättää. Ovatko kollegat saaneet tätä? Mielestäni voitaisiin käyttää siis vain sähköpostia ja paperia, ei tällaista elektroniikka jätettä turhanpäiten. Se ei auta myöskään New Yorkin pörssiä mitenkään. Se, että lähetetään elektroniikkaa meille ilman, että sitä on pyydetty, ei auta itse asiaa eikä myöskään ympäristöä. Right, we, uh, may expect... Hyvä. Odotamme päätöslauselmaa ympäristövaliokunnalta ehkäpä. Sitten eteenpäin. Kohtaan kolme. Tässä on tarkoitus keskustella minidirektiivistä, jotta voitaisiin sovittaa yhteen päivämäärät niin, että voimme sitten jatkaa työtämme Omnibus kahden kohdalla ilman, että käy ilmi sellainen, että onkin tällainen tyhjiö, että ei ole mitään lainsäädäntöä, joka koskee vakuutuskysymyksiä. Minä muuten olen esittelijänä. Näin ihan automaattisesti, koska tässä on kyseessä yksinkertaistettu menettely, jotta vältettäisiin juridista tyhjötä silloin, kun Omnibus 2-direktiivi, jossa julkaistaan 31. lokakuuta tänä vuonna, komissio ehdottaa sitä, että lykättäisiin täytäntöönpanopäivämäärää Solvenssi 2. 26. ensi vuonna. Anteeksi, 30 kuudetta vuonna 13 ja ensimmäinen tammikuuta 2014 tämä tulee voimaan. Näistä on sovittu Omnibus 2 trilogin yhteydessä. Mutta kuten sanoin, jotta vältettäisiin sellainen tilanne, missä olemassa oleva direktiivi ei enää ole voimassa eikä vielä ole saatu uutta direktiiviä, niin siksi me tarvitsemme päivämäärän muutoksen. Tämä on yksinkertaisesti tällainen kolmirivinen direktiivi, jotta tämä asia tulee kuntoon. Siitä on sovittu koordinaattoreiden kanssa, samoin neuvotteluryhmän kanssa Omnibus 2 yhteydessä. Me hyväksymme siis tämän ilman mitään muutosehdotuksia, mutta luonnollisesti tämä on pakollinen asia. Minun pitää tämä teille esittää siinä tapauksessa, että joku haluaisi kommentoida Berghardt, joka on esittelijämme, esittelijänämme, ei ole paikalla vielä, mutta olemme jo keskustelleet trilogissa siitä, että aiomme viedä tämän asian läpi. Sääntö 46, 46 menettelyn mukaisesti. Haluatko joku kommentoida? No ei, sitten me teemme juuri näin. Pyrimme vain välttämään siis tästä tällaista juridista tyhjötä. Sitten kohta neljä. Se on lykätty. Se olisi ollut ensimmäinen näistä asioista, luottoluokituslaitoksista. Ja nyt meidän varmaankin täytyy sitten vain odotella, että kaikki saapuvat paikalle, joten pieni tauko ennen kuin jatketaan äänestyksiä, noin 10 minuuttiakin, jos sopii. Okay, if you can take your seats, I can see whether we are Jos. adequately here. Voitteko istutua, niin voimme katsoa, onko meitä täällä riittävästi. Ja jos voimme järjestää koeäänestyksen, jos laitatte korttinne koneisiin. Okay, have you, have you got your Onko teillä kaikilla kortit koneissa? Voisimmeko testata laitteita? Äänestys alkaa. Right, happy buttons to be pressed. No niin, ketkä ovat tyytyväisiä? 28 jäsentä vain paikalla. Mm. Oh, we got 32 now. That's... 32, nyt parempaan päin mennään. 33. Right, come on, press your buttons to make... Painakaa nyt niitä lappeja, nappeja, että tiedämme 34 korttia, 35 ja 31 on painanut nappia. So we still got four. Neljä korttia siellä on vielä koneessa ilman, että on äänestetty. It's okay. Well, I'm, I'm, I'm only telling... Minä kerron tämän vain siksi, että kiinnostaa, jos joku on painanut nappia ja luulee, että kone toimii, mutta se ei toimikaan. Tämä on kyllä tärkeä asia. There are still three, three cards. Kolme korttia edelleen on koneissa, joissa ei ole painettu nappia perfect. Yeah, but I wonder where it is, though. I mean, it... Okay. There's only one. Enää yksi. No niin, 36 korttia, 36 nappia on tullut painetta. Ajattelin, että jos tarpeeksi kauan jankutan, niin painette 32 on tyytyväistä ja neljä ei oikein tiedä. No, lähdetään äänestämään. Antolin Sanchez Presedon mietintö asuntomaisuutta koskevista luottosopimuksista. Ovatko kaikki valmiina? Um, I think, Antolin, we need to start. Antolin, meidän pitäisi varmasti nyt lähteä liikkeelle. Antolin, lähdetään liikkeelle mietinnöstäsi. Ensinnäkin otsikko Imko Ykkönen puolesta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 sivulla yhdeksän. Whoops, I hate this. That's in the way. Right, compromise D. Kompromissi D. Löysivätkö kaikki sen puolesta? Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi AK. Sivulla 10. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi E. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi F puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi G 1. Tämä on siellä seuraavalla sivulla. Nämä ovat kaikki kompromisseja ja tässä sanotaan suullinen tarkistus tekstistäni, mutta tässä on monia ryhmiä mukana. Tämä on siis kompromissi, tekstiin ei ole varsinaista muutosta, joten siis nyt äänestämme ensin kompromissi g ja sitten kompromissi G2, johon tulee tuo lisäys. Ensinnä siis kompromissi G puolesta. Vastaan tyhjä, hyväksytty. Ja sitten tuo ylimääräinen G2 puolesta Tämä on se, mikä oli ennen suullis, suullinen tarkistus. Nyt se on kompromissi G2 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissi H sivulla 17. Vos? No. Sallista kommentti mikrofonia. No, we don't vote no all, all, all the people. Kaikki nuo vaaleanpunaiset ovat imkoa ja menevät läpi automaattisesti. Joten nyt kompromissi H. Ensinnäkin tähän on suullinen tarkistus, eikö niin? Suullinen tarkistus ensin ECRltä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty nyt kompromissi H puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi I sivulla 21. Sivutetaan kaikki vaaleanpunaiset imka-asiat. Tässäkin suullisista tarkistuksista on nyt tullut, mikähän osa se oli, kuudes osa – Siis suullisesta tarkistuksesta on tullut nyt kompromissin kuudes osa, mutta sanamuoto on sama. Menen tuossa järjestyksessä kuusi osaa, siis ensimmäinen osa, äänet puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty toinen osa puolesta. Vastaan tyhjää. tuntuu, että se on hylätty, mutta parempi tarkistaa. Toinen osa. And that's reject. Hylätty. 17 puolesta 21 vastaan. Kolmas osa. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Minusta tuntuu, että tuo hyväksyttiin, mutta tarkistetaan koneäänestyksenä, kun tämä on aika niukka tulos. Right, everybody voted. Thank you. Ovatko kaikki äänestäneet? Kiitos. Kyllä, hyväksytty. 21.17 toisin päin. Eli ryhmä neljäs osa puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tuokin. Gosh, I wish you could vote in the same clusters. Kun kaikki eivät äänestä samalla tapaa samassa ryhmissä. Has everybody voted? Ovatko kaikki äänestäneet? Vielä yksi. Äänestys päättyy. Hy- hylätty 17 puolesta 20 vastaan. Viides osa. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Ja sitten tuo kuudes osa, joka oli suullinen tarkistus, äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Minusta tuntuu, että se on hyväksytty, mutta tarkistetaan. Kuudes osa, Has Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 16 puolesta 22 vastaan. Taisin lukea yhden ryhmän äänestystä väärin. Nyt 492 sivulla 30. Tarkistus 492 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi J puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi K sivulla 32. Kompromissi K puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi L seuraavalla sivulla. Kolme osaa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 Kompromissi M ensimmäinen osa puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan tyhjää. Hylätty. Tarkistetaan, jos haluatte toinen osa. Everybody's voted. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 15 puolesta 22 vastaan. Hylätty se oli. Kolmasosa puolesta vastaan. Tyhjää. Vai mikä tarkistaa tuonkin? Kolmas osa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty 18 puolesta 20 vastaan. Sitten neljäs osa, äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seuraavani kompromissi N sivulla 43. Löysittekö oikean paikan? Ensinnäkin tähän on suullinen tarkistus ja sitten kolme osaa. Tuossa järjestyksessä suullinen tarkistus jossa lisätään from the credit decision process puolesta vastaan tyhjää. Voimmeko tarkistaa? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 16 puolesta 21 vastaan. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kolmas osa puolesta vastaan tyhjää. Voimmeko tarkistaa kolmannen osan? Minusta se oli hylätty, mutta Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 18 puolesta 20 vastaan kahdella äänellä hylätty. Kompromissi O sivulla 45. Ei vaan valehtelin, sehän onkin seuraavalla sivulla. Ensinnä suullinen tarkistus, jossa korvataan viimeinen virke. Äänet puolesta, suullisen tarkistuksen puolesta. Vastaan. Tyhjä. Raukeaa näin luulen. Ja sitten kompromissi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi P sivulla 45. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi Q sivulla 46. Kolme osaa. Ensimmäinen osa on puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kolmas osa. Haluatteko tarkistaa toisen osan? Selvä, tarkistetaan. Toinen osa. Right, we're checking. Well, There's three parts. Kolme osaa. Do you, do you want me to read Haluatteko, että luen? Vain kaksi osaa, eikö niin? Ei vain kolme. Minä voin lukea ne. Ensimmäinen osa, joka on siis tehty. Toinen osa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 lopput tuohon are remunerated or not. Cette troisième partie. Tässä ei listalla ole tätä kolmatta osaa meillä. Aha. Jaha, aamupalalla siis. This was, this was... Niin tämä on siinä versiossa, joka on viime eilen sillalta. Haluaisin, että meillä annettaisiin äänestysohje nyt. Voisiko varjoesittelijä sanoa äänestysohjeen? On vote d'abord sur la deuxième partie. Eli ensin äänestetään toisesta osasta. Check the vote. Kyllä, tarkistamme kyllä tuon äänestyksen. Jos haluatte katsoa, mitä nämä osat ovat, ja sitten, onko teillä nyt teksti edessänne? Alors, la deuxième partie d'abord, tout part. Eli toinen osa siis. Okay, right. Tarkistetaan siis toinen osa. Ensimmäinen osa on ok. Toinen osa tarkistetaan nyt. Ovatko kaikki äänestäneet toisesta osasta? Selvä. Äänestys päättyy. Hylätty nyt. 17 puolesta 20 vastaan. Ja sitten tuo kolmas osa. Äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavani kompromissi R sivulla 49. Kompromissi R, kolme osaa. Ensimmäinen osa hänet puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kolmas puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Sitten kompromissi R2 sivulla 51. Tässä ensin suullinen tarkistus. Suullinen tarkistus ensin. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi suullisen tarkistuksen kerää äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten kompromissi R3 seuraavalla sivulla. Äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 135 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi S. Kaksi osaa. Ensimmäinen osa äänet puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten kompromissi T sivulla 55. Ensin suullinen tarkistus, EPPn tarkistus, ALDE tukee hänen puolesta. Vastaan tyhjä, hyväksytty. Seuraavana kaksi osaa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Sitten kompromissi W sivulla 57. Suullinen tarkistus ensin. EPP ja ALDE tukevat sitä hänet puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Sitten koko kompromissi. W kokonaisuutena puolesta. Ei se olekaan osissa. Tässä sanotaan Ko nämä kohdat, mutta ei tämä ole osa kerrallaan. Se oli tuo suullinen tarkistus juuri. Äänet puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Sitten kompromissi seuraavalla sivulla, eikö niin? Kompromissi AA. Kaksi osaa. Ensimmäinen osa hänet puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seuraavana 156, sivulla 59. No, tarkistetaan tuo toinen osa, jos haluatte. Minusta se näytti selvästi hylätyltä, mutta ehkä siellä oli jotain virheitä. Toinen osa kompromissia AA tarkistetaan. <laughs> Right, okay. No niin, selvä. Ovatko nyt kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Selvästi hyvä, hylätty. 14 puolesta 22 vastaan. <laughs> I think you're having too much fun in the front. Minusta tuntuu, että siellä eturivissä on liian hauskaa. Nyt yritetään äänestää tarkistuksesta 156. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Voimmeko tarkistaa? 156 tarkistus. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty 20 puolesta 16 vastaan. Kompromissi AB, ensin suullinen tarkistus, äänet puolesta. Vastaan tyhjää. Suullinen tarkistus on hylätty. Kompromissi AB puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi AC seuraavalla sivulla äänet puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi A, D. Amendment 726. It is tarkistus on valkoisella siellä. Minun listani oli väärin. Nyt tarkistus 726 ja muut, jotka ovat poistoja puolesta. Vastaan tyhjää Hyväksytty. Sata kuusikymmentä raukeaa. Nyt IMKON 112. Äänet puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Jostaisi tukea IMKOa. Kompromissi AD. Puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 165. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty, mutta voidaanko tarkistaa 165? Every voted. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 16 puolesta 19 vastaan. Imkon 114, ensimmäinen kappale puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 730 ja Jurin 53 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 731 ja samat poistoa ehdottavat tarkistukset puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 734 raukeaa. 736 äänet puolesta vastaan tyhjää. Uskoakseni hyväksytty, mutta tarkistetaan. 736 ja IMKON 115. voted? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 16 puolesta 20 vastaan. 737 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Nyt kompromissi A, E. Seuraava sivulla. e puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavana IMKO 122 seuraavan sivun alalaidassa 122 IMKOlta puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan. IMKON 122 sivulla 63 viimeisenä. Oh, hang on, it says it... Ai anteeksi, tässä sanotaan, että se raukeaa, jos kompromissi A hyväksytään. Se raukesi, mutta se taidettiin myös hylätä, joten sama juttu tavallaan. 764. Tarkistus 764 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 765 puolesta. Vastaan tyhjää. Minusta tuntuu, että se on hylätty, mutta tarkistetaan 765. We're checking seven, six. Tarkistetaan 765. Raukeaa 1818. 18. Uh, IMCO. IMCO 123. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 766. Äänet puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Sama kuin Imkon ja Jurin tarkistukset. Kompromissi AF, kaksi osaa. Ensimmäinen osa nyt puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi C, kaksi osaa. Ensimmäinen osa äänet puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavani seuraavana 178 sivulla 70, vai menikö minulta joku nyt ohi? No, no, Hmm? no, no you don't. No you don't. No you don't. Compromise. What? Okay. No, is this compromise M? No.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 to compromise R because compromise R only is only if some of those others haven't been carried, so it, it doesn't, it falls. So we now go to 768 on page 70. Seitsemän, kuusi, kahdeksan, sivulla seitsemänkymmentä. They did all carry, yeah. presumably. They did I checked. I've got a list here. has a point. Yeah, Jean-Paul. Uh, uh, je... Jean-Paul. Je n'ai pas fait l'école polytechnique. En minä ole käynyt mitään korkeakoulua tätä varten. 166 tässä näyttää olevan yhden sivun ero. Kompromissi H automaattisesti hyväksytään, jos siis kompromissi H hyväksytään.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 Ja se nyt vasta on hienoa, kun onnistutte vielä selittämään tämän. What, what, what the secretary... You have to come from a kingdom to explain that. No. So, uh, yeah. <laughs> tulla kuningaskunnasta, jota tällaisen osaa selittää. It means is that comprom- Hei, kun se tarkoittaa sitä, että kompromississa H oli kohtia johdannon osan kappaleita. Johdannon osan kappaleet olivat kompromississa H, josta ja äänestettiin niin, että ne eivät ole äänestysluettelossa, niin ne on kuitenkin luetteloitu siellä johdantosan kappaleissa, mutta niistä itse asiassa jo äänestettiin kompromississa H. Eli meidän ei tarvitse toista kertaa äänestää, koska kompromissi H on hyväksytty. Onneksi kansalaisille ei tarvitse äänestyslistaa esittää, koska kyllä he kyllä vakavasti kysyisivät, mitä tämä Eurooppa oikein tarkoittaa. Antolin. Yeah, okay, okay. Antolin. Selvä, Antolin. Eh, es para explicar que efectivamente... On vain selittää, että tosiaankin tämä kolmas artikla, joka viittaa kompromissiin C, tässä on joukko määritelmiä, jotka olemme hyväksyneet eri toimintojen yhteydessä ja tämän takia ne ovat tässä myös mukana. Viittaus kaikkiin päätöksiin, joita on jo tehty, joten meidän pitää asettaa nämä määritelmät mukaan niin, että esittelijä voi nähdä, minkälainen johdonmukaisuus näiden asioiden välillä on. Kaikki nämä kysymykset tulevat mukaan näihin toimintoihin. Right. So, uh... Selvä. Kaikki on hyvin. Tässä pyrittiin vähän avoimuuteen ja nyt ehkä pyritään äänestämään tarkistuksesta 768. 768 äänet puolesta. Hetkinen, siis sivulla 70. 768 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 126 imkolta äänet puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi AG, äänet puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. Sitten AA siinä alla puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Seuraavana AH, seuraavalla sivulla äänet puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi A. Seuraavalla sivulla äänet puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissi B. Tämä on jaettu nyt uudella tapaa. Minä luen tämän ihan varmuudelta, jos teillä ei tätä tekstiä osa ole. Ensimmäinen osa johdantoossa on kappale kahdeksan, viimeinen virke, jossa sanotaan, että tämän direktiivin tulisi liittyä luottoon, jota annetaan kuluttajille, mutta jäsenvaltioilla pitäisi olla mahdollisuus muuttaa soveltamisalaa kuluttajiin, jotka eivät ole oikeushenkilöitä. Mikroyritykset mukaan lukien suositus 2003-361 EU ja 6. toukokuuta 2003 on tuon määritelmän mukaan. Tämä on siis tuo alku ja sitten toinen osa on loput siitä. Ymmärsivätkö kaikki? Ensimmäinen osa. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hylätty. Toinen osa. Loput tuosta johdanto kappaleesta. Puolesta. Vastaan. tyhjä Hyväksytty. Kompromissi C Seuraavalla sivulla puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi AJ, äänet puolesta. Ymmärrän, kyllä, ehkä. AI, tuo tumma väri hankaloittaa lukemista. AI puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten kompromissi a J, puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Sitten kompromissit I, H, N ja W. Näin. Kompromissien kompromissi. Tuollaisista pidän äänet puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Sitten kompromissi a b Äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissi AK puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissien kompromissi jälleen E, F, G ja S. Oh, right. So this one apparently... Siis tämä ilmeisesti on automaattisesti hyväksytty. Tämä on tällainen itsensä hyväksyvä automaattinen kompromissin kompromissi. Um, this is, this is I, I, I, I think the shadow... Minusta tuntuu, että varjoesittelijät tietävät, missä mennään, eikö niin? You know, you... No, helppoahan tämä on. CRD kolmosessa mehän vastustamme äänestimme liikan, liika tiukkaan pakattuja paketteja ja kompromissi hylättiin, niin nyt saadaan paketoinnin, paketoinnin, paketointi. Kenties tämä voidaan korjata sitten viitosversiossa tai kuutosversiossa, eikö niin? Okei. Okay. Selvä. No niin, tämä on nyt hyväksytty. Antolin taitaa tietää, että tämä meni ihan oikein, joten siirrytään kompromissiin I seuraava sivulla. Kompromissi jääneet puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. Kompromissi K on hyväksytty automaattisesti, jos K hyväksyttiin. Ja tämä on jälleen siitä syystä, että johdantosan kappale meni siinä edellisessä hyväksynnässä mukana. Siis ok, tämä on hyväksytty. Oh dear. <laughs> you have another instance of those. Okay, the, come on, let's, let's, let's, let's uh, hold it together. No niin, yritetään pitää tämä nyt jotenkin kasassa. Kompromissi L puolesta. Are you sure, Chair? Voidaanko pitää tästä kohta äänestys? Oletko aivan varma? All those in... Kyllä, puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Nyt rupeaa täällä jo puheenjohtaja naurattamaankin, katsottamaan, että tulee ongelmia. Mutta nyt on kuitenkin itsensä automaattisesti hyväksyttävä kompromissi M, joka liittyy johdantosan kappaleisiin, joten kompromissi on seuraavana. Madame le Président, j'ai l'impression... Puheenjohtaja, jos tämä istunto nyt kuvataan, niin varmaankin se se saa melkomoisen suosion vuoden lopussa kansallisissa televisioissa. Kun sanotaan, että Eurooppa on kriisissä, niin ne jäsenet täällä kyllä pitävät hauskaa. Uh, uh, look, if you put me on YouTube, I <laughs> mean... tästä tulee, jos joudun YouTubeen. Minä en näe enää, mutta nyt kompromissi O on itsensä jo aiemmin hyväksynyt. Joten kompromissi N johdantosan kappaleet, jotka myöskin hyväksyivät itsensä ja eteenpäin. Automated trading. Todellakin tässä on kyseessä yhä enemmän automaattinen kaupankäynti. Compromise M. Kompromissi on automaattinen johdantosan kappaleet kompromissista M. Samoin kompromissi P. Next one. Seuraava, josta äänestetään, on AF. Incomplete apparently, and Antolin has cleared out there are two... Niin, tässä on sitten kaksi kompromissia. Minä, ne kattavat erilaisia tarkistuksia. Compromise. The next one they need to vote is at the bottom of page 83. Okay. Well, hang on. Can we, can we just clarify? Voisimmeko selvyyden vuoksi katsoa kompromissi M, onko tässä ongelmia. Niitä oli kaksi. Antoli. Bueno, vamos a ver. Niin, yritän selittää että kun hyväksyimme näitä eri artikloja, minä esitin yhdessä Jorson kappaleen ja artiklan. Ja tämän takia tässä oli jo kaksi osaa, kun hyväksyttiin jo kompromissit aikaisemmin ja nämä artiklat, niin kompromissin sanamuoto liittyy tähän johdatusan kappaleeseen, jotta se olisi johdonmukaisempaa. Siksi sitä mukaan, kun ollaan tässä äänestetty, niin nyt nämä artikot on tavallaan hyväksytty, koska kompromississa on kaikki nämä johdatusan kappaleet, vastaavat johdatusan kappaleet mukana, joten tästä syystä ne, mitkä on hyväksytty, ne ovat nyt voimassa, ja jos ei ole hyväksytty, niin silloin se ei ole voimassa. Ei tässä mitään epäjohdonmukaisuusongelmaa ole, koska kaikki liittyvät omaan vastaavaan johdatusan kappaleeseensa. 24 dice entre paréntesis que se vota con los recetas 27 y 29. Right, apparently. Niin, ilmeisesti kaikki on nyt hyväksytty AFään asti. Sivulla 83 alareunassa nämä johdantosan kappaleet vastaavat niitä tekstin kohtia, jotka on hyväksytty, kun niistä äänestettiin. Eli voimme siirtää sivun 83 alalaitaan kompromissiin AF. Äänet puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Nyt voimme itse asiassa äänestää tekstistä näin muutettuna. Koneäänestys. Teksti näin muutettuna. No. <laughs> Has everybody voted? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 35 puolesta, kolme vastaan, yksi tyhjää. Ja nyt koneäänestys lainsäädäntöpäätöslauselmasta. Has everybody voted? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 35 puolesta, kaksi vastaan, kaksi tyhjää.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 Meillä on nyt varsin kesy esityslista tässä, anteeksi, äänestyslista edessä, nimittäin lausutaluonnos kyseessä tekijänä Theodor Stol- Stolojan kuluttajaluottodirektiivin täytäntöönpano. Ovatko kaikki valmiita? Hyvä. Aloitetaan äänestys kompromissi A puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Seitsemän puolesta vastaan tyhjää. Voin, voidaanko tarkistaa tämä koneellisesti? Tarkistus seitsemän. Onko äänet annettu? Äänestys päättyy. Hylätty. 16.22 tuloksella. Sitten tarkistus viisi puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus yhdeksän kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hylätty, toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Joten sitten kompromissiin B puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 6 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Vuorossa 16 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 17, onko sama asia? I think, sorry, 18. Yeah, 17 was... 17 oli sama juttu, joten mennään 18 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Alkuperäinen teksti raukeaa siis, kyllä. 19 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 20 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 21 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 22 puolesta vastaan tyhjää. Voisimmeko tarkistaa 22? Assembly vote. Onko äänestetty? Äänestys päättyy. Hyväksytty 2017 tulos. 23 suullinen tarkistus, joka on tehty toisesta tarkistuksesta. Ensin tämä suullinen tarkistus. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten varsinainen tarkistus kokonaisuudessaan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 24 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi C puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten koneäänestyksenä koko teksti. Näin muutettuna äänestys alkaa. Onko äänet annettu? 20, 38 puolesta. Kukaan ei vastustanut eikä tyhjäkään ollut. Hienosti toimittu, Theodor. Siinä se. And the next meeting is... Uh, Seuraava kokous maanantaina 11. kesäkuuta.